Ja meillähän on siirtymäkauden eh, säännöksiä, jotta voimme tämän ongelman ratkaista. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Kiitos, eh, herra Barnier. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään huomenna kello 12. Kiitos. Nyt siirrymme esitysystään seuraavaan kohtaan. Herra Stolojanin mietintö finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta. Me aloitamme luonnollisesti ensin mietinnön esittelijän puheenvuorolla. Neljä minuuttia, herra Stolojan. Thank you, Mrs. President. First of all... Kiitos, puhemies. Ensin minä haluaisin kiittää kollegoitani, varjoesittelijöitä, lausunnon laatioita ja muita parlamentin jäseniä, jotka työstivät tätä mietintöä. Haluaisin kiittää myös neuvostoa ja komissiota menestyksekkäästä yhteistyöstä kolmikantaneuvottelujen yhteydessä. Näitä neuvotteluja johti rouva Sharon Bowles. Ja haluaisin myös tukea neuvon, äh, kiittää neuvonantajamme tuesta. Mitä finanssiryhmittymäihin tulee, niin siihen liittyy siihen, että pääomaa käytetään useaan otteeseen, on intressejä, on niin kutsuttuja ryhmäriskejä, kun annetaan eri lupia eri palveluille ja niitä yhdistetään. Siksi finanssiryhmittymiä täytyy valvoa ja konsolidoida. Komissio aikoo parantaa Euroopan lainsäädäntöä, mitä valvontaan tulee. Tässä on kaksi vaihetta. Ensinnäkin otetaan kaikkein kiireellisimmät asiat esille. Olemassa olevaa direktiiviä muutetaan ja myös sektoriaalisia direktiivejä. Toinen askel vuonna 2012 on, että ehdotetaan uutta direktiiviä, mitä lisävalvonta tarvitaan finanssiryhmittymien kohdalla tulee. Silloin käydään perustavanlaatuista keskustelua aiheesta. Parlamentti, komissio neuvosto ovat päässeet yhteisymmärryksen siitä, miten olemassa olevaa direktiiviä tulisi muuttaa. Me haluamme määritellä sekä holding-yhtiöt tässä yhteydessä pitäisi olla myös ottaa huomioon, että äh, rahastojen hoitajat otettaisiin mukaan. Myös stressitestit tulisi ottaa käyttöön ryhmittymien kohdalla. Ja viranomainen tulee antamaan suuntaviivoja, mitä valvontaan tulee. Tähän perustetaan yhteinen komitea avoimuutta tulisi parantaa, mitä lisävalvontaan tuli. Tässä kun otetaan huomioon toinen vaihe, niin meillä on mukana uudelleen arviointilauseke. Pyydämme, että komissio pohtisi uudestaan sitä, että lisävalvonnan yhteydessä otetaan tiettyjä kysymyksiä huomioon. Jos finanssiryhmittymän omistaa äh, laajempi yhtiö, jonka toiminta on olennaista äh, rahoituspalveluiden kohdalla, niin silloin voidaan ottaa käyttöön pakolliset stressitestit. Kiitos. Kiitokset herra Stolojan. Ja nyt annan puheenvuoron komissaari Barniel. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos puhemies. Äsken äh, rouva äh, Bowles ja, ja muutkin täällä viittasivat äh, transatlanttisen keskustelun vuoropuheluun ja siihen, miten sääntely voidaan koordinoida yhteistyö Yhdysvalta kanssa perustuu usein myöskin siihen, että on muistettava eri laiset lähestymistavat erot Euroopan unionin ja, ja Yhdysvaltain välillä. Meillä on värsi, varsin erilainen järjestelmä. Mehän rahoitamme kolme neljäsosan osuudella toimintaa, ja kun taas Yhdysvaltain vastaava luku on yksi neljä yksi neljäsosa ja, ja pankkien koko on myöskin varsin toisistaan poikkeava täällä puolella ja tuolla puolella valtamerta. Joten <clears throat> niin kuin sanottu, toimivaltuuskysymykset nimenomaan liittyen finanssiryhmittymiin on tärkeä asia tässä yhteydessä. Haluankin esittää kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tämän asian valmisteluun. Ensinnäkin esittelijä itse, sitten varjoesittelijät, Töskin Bowles, Skinner, Kult ja muut. neuvosto osalta haluaisin myöskin esittää kiitokset Belgialle ja Unkarille, jotka toimivat puheenjohtajamaina ja edistivät tätä asiaa. Niin kuin sanottu, finanssiryhmittymät ja rahoitusalan yhteisöt pankkialalla ovat erikoisryhmä. Meillä on olemassa malli, joka tällä hetkellä toimii hyvin, mutta kuitenkin kriisin myötä kävi ilmi, että tiettyjä direktiivin osia, joka säätelee finanssiryhmittymää, on syytä hieman muuttaa. Jo 2010 tehtiin päätös direktiivin muuttamisesta yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa sovittiin siitä, että, että valvontaa äh, muutetaan sillä tavoin, että niin sanotut sekaoliyhtiöt otetaan sektorikohtaisesti mukaan. Tämä liittyy äh, pankkien osalta äh, vakavaraisuusdirektiivin ja, ja, ja taas muilta osin esimerkiksi eläkesäätiöitä pystytään valvomaan tätä kautta. Herra Stolianille haluan esittää erityiskiitokset siitä päättäväisyydestä, jonka avulla oli mahdollista korjata ja parantaa muutamaa kohtaa direktiivissä. Hän puhui nyt niin sanotuista stressitesteistä ja siitä, että eurooppalaisen viranomaisen toimintaa pystytään myöskin vahvistamaan ja tällä tavoin sääntely ja valvonta ylipäätään paranee. Kysehän on nyt siis lisävalvonnasta ja myöskin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sisällyttämisestä direktiivin toim- kattavuuteen. Mutta niin kuin sanottu, tällä hetkellä kolmikantaneuvotteluissa ollaan aika vaikeassa tilanteessa ja haluankin esittää kiitokset esittelijälle siitä, että Parlamentin kanta on tuotu näinkin selvästi esiin. Joskus neuvoston kanta on vaikea ymmärtää. Meillä on olemassa kuitenkin taulukko siitä, millä tavoin tätä lainsäädäntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Se on tavanomaista toimintaa ja olenkin tyytyväinen siihen, että tämä taulukko on mukana Toiminnassa me Euroopan parlamentti myöskin antoi sille äh, tukensa. Ja niin kuin sanottu, toivomme myöskin Euroopan komissiossa sitä, että alkuperäinen ehdotettu aikataulu saataisiin toteutuksi. Τώρα εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Kiitokset ja sitten oikeusasian äh, valiokunnan lausunto, herra Pudu, minuutti. Functioning of the investor... Kiitos sijoittajakompensaatiojärjestelmä on ollut tärkeä osa pankkistandardien parantamisprosessissa. Haluaisin mainita, että me emme saa samanlaista kohtelua eh, sijoittajamarkkinoille ja toisaalta liikepankkien toimintamarkkinoille. Tarvitaan sijoittajasuojaa. Aina täytyy kuitenkin hyväksyä tietty riskitaso. Toivon, että parlamentti täysistunnossa hyväksyy oman henkilökohtaisen tarkistukseni, joka liittyy Romanian ja Bulgarian tilanteeseen niin, että voidaan liittymissopimusten sitoumuksia kunnioittaa. Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä herra Skinner, äh, kaksi minuuttia. Congratulations to Mr. Solid. Kiitos. Kiitokset herra Stolojanille. Haluaisin kiittää myös parlamentin palveluita tuesta tässä yhteydessä. Oli vaikea saada konsensusta aikaiseksi. Tämän lainsäädännön kautta saamme lisävalvontaa, mitä finanssiryhmittymiin tulee. Solmensi kaksi direktiivin yhteydessä tämä keskustelu puuttui. Olen kuullut komissiolta jo, mitä transatlanttisia vaikutuksia tällä on. Me tiedämme, mitä tapahtuu, jos puhutaan liian monimutkaisista asioista. Ihan sama puhutaanko pankeista vai vakuutuslaitoksista. Tämä lainsäädäntö ottaa nämä riskit huomioon. Ja todellakin nämä transatlanttiset aiheet elävät yhä ja finanssiryhmittymien täytyisi olla osa keskustelua. Mutta mielestäni kuitenkaan näistä äh, talouskysymyksistä ei keskustella tarpeeksi. Kumpi osapuoli tässä nyt on vastahakoinen. Stressitestit, viranomaisten rooli, kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä. Me voitimme ne kolmikanta neuvottelussa. Ja uskon, että tämä lainsäädäntö suojelee kuluttajia ja muita viranomaisia Euroopassa. Kiitos. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκίνερ. Τώρα... Kiitos herra Skinner ja Rova Bowles. Kaksi minuuttia. Thank you very much. A key feature... Kiitos puhemies. Finanssiryhmittymien valvonnan ydinkysymys on se, että sääntelyssä pitää välttää päällekkäistä työtä ja toisaalta on saatava aikaiseksi tasa-arvoiset kilpailuolosuhteet. Tämä korostaa useita tarkistuksia, joita on jätetty ja siellä on mukana myös se, että kaikki riskit sisällytetään toimintaan, kun samanaikaisesti pidetään huoli päällekkäisyyksien välttämisestä. Vastaavuustaulukot ovat mukana, niin kuin komission jäsen totesi, ja Onneksi kaikki toimielimet ovat sitä mieltä, että ne ovat hyödyllisiä tässä yhteydessä. Onhan se kovin monimutkaista, kun ne täytyy ympätä mukaan kaikkeen lainsäädäntöön. Mutta kuitenkin vastaavuustaulukot ovat keskeisessä asemassa Euroopan valvonta-arkkitehtuurissa. Ja toimielinten välisessä sopimuksessa varmaankin täytyy katsoa alakohtaisesti sektori, sektorilta ja tapaus, tapaukselta poikkeusmahdollisuuksia sen suhteen, mitä on sovittu raportointivelvollisuuksien tarkastelu kahden vuoden kuluttua hyväksymisestä ja teknisten standardien hyväksyminen. Sitäkin on päästy sopimukseen. Tämä helpottaa valvontaa. Niin kuin on mainittu, stressitestit ovat mukana, mutta ne eivät ole vielä pakollisia. Aivan niin kuin esittelijä totesi, niiden pakolliseksi tekeminen tulee sitten ajankohtaiseksi eh, uudelleen tarkastelussa. Olen hieman pettynyt siitä, että eh, tässä tarkastelu lausekkeessa on, on tämä pelkästään mainittu. Me tutkimme pelkästään suuria finanssiryhmittymiä, mutta mitään kynnysarvoa tässä ei määritellä. En ymmärrä, miksi emme ole tässä vaiheessa rohkeampia. Niin kuin monet muutkin ovat todenneet, tulos on hyvä, mutta seuraava tarkistus on sellainen, että sen pitäisi olla rohkeampi. Monet aiheet on nostettu esille nyt ja niitä joudutaan jatkossa työstämään lisää. Tora, o kirjus Gigolt. Kiitokset. Seuraavaksi herra Gigolt, vihreät, puolitoista minuuttia. Liebe Kolleginnen Kollegen, Herr Hyvät kollegat, herra Stolojan, herra Barnier, me olemme myös sitä mieltä, että tämä mietintö on tarpeellinen, jotta me voimme korjata huonoa mietintöä vuodelta 2002, huonoa direktiiviä finanssiryhmittymistä. Ennen kriisiä valvonta ei ollut niin tiukkaa, poikkeuksia sallittiin ja nyt on hyvä, että olemme korjanneet tämän. On myös tärkeää, että yhteiskomitea toimii ja että se saa enemmän toimivaltuuksia, koska tässä mennään pidemmälle kuin ainoastaan pankki- ja vakuutussektorille. Tässä näytetään myös selkeästi se, että kun jaetaan valvonta kolmelle viranomaiselle, että se ei enää ole markkinoiden realiteetin mukaista mutta ei ole hyvä, että tärkeimmät asiat on jätetty tähän tarkistuslausekkeeseen. Ja me toivomme, herra Barnier, että ensi vuonna komissio antaisi selkeitä vastauksia tärkeisiin kysymyksiin. Ei ole hyvä, että me sallimme yhä suurempia rahoitusinstituutioita jatkuvasti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Morganti, minuutti. Grazie, Kiitos puhemies. Eri yritykset, joita nimitetään sekoilun yhtiöksi, harjoittavat erilaista toimintaa. Niitä on vaikea luokitella ja niiden määrittely on myöskin melko hankalaa. Tämä tilanne onkin aiheuttanut ongelmia erityisesti talouskriisin yhteydessä. Komission ehdotus on oikean suuntainen. Kyse on puutteesta, joka on vihdoinkin nyt korjattava. Kyse on siitä, että pankki- ja vakuutustoiminta säätelevä oleva viranomainen toimisi yhteistyössä ja kattaisi koko Euroopan. Tällä tavoin direktiivin soveltamisala äh, laajenisi ja sitä kautta olisi helpompi harjoittaa valvontaa myöskin ennaltaehkäisevästi. Tämä kaikki edellyttää luonnollisesti sitä, että otetaan käyttöön uusia sääntöjä, jotka ovat luonteeltaan Euroopan unionin kattavia. And now are coming those Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ensin Edustaja Basescu, olkaa hyvä, yksi minuutti. Puhemies, haluan alkuun onnitella kollega Stolojania. Tämä ehdotus on oikein hyvää jatkoa sille kehitykselle, jota olemme saaneet aikaiseksi. Riskinhallinta valvontaa ja niiden valvontaa tässä parannetaan. Kun finanssiryhmittymien äh, lisävalvontaa tässä turvataan, niin sehän liittyy myös globalisaation kautta eurooppalaisiin rahoitusmarkkinoihin. Me olemme havainneet suuria valvontapuutteita rahoitusalalla kriisin yhteydessä. Puitteiden tavoitteena on suurten konsernien valvonta rahoitusalalla. Nämä konsernit eh, eivät ole mukana juridisen rakenteensa takia lisävalvonnassa. Pankkitoiminnat on pitänyt erottaa vakuutustoiminnoista. Haluaisin korostaa sitä, että on äärimmäisen tärkeää, että finanssiryhmittymät alistetaan samanlaiselle valvonnalle kuin mitä muutkin joutuvat eh, ottamaan vastaan harmonisoidusti. Kiitos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 meidän täytyy saada varmuus takaisin ja siksi meidän täytyy muuttaa direktiiviä. Minä puolan sitä, että työstämme direktiiviä, jotta siitä saadaan läpi näkyvämpi. Stressitestit näyttävät sitten heikot kohdat ja sitä kautta me voimme sitten vähentää riskejä. Kiitos. Herra Jean-Paul Kosas seuraavaksi. Puhemies, huomio liittyen ensin siihen, että herra Stolojanin työn ansiosta olemme saaneet sopuratkaisun aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä ja toivottavasti myöskin neuvostossa asia saada etenemään myöskin kolmen muun asiakirjan myötä. Herra Podulle haluaisin vielä sanoa sen verran, että että äh, hänen piti käyttää oikeusasianvaliokunnan puheenvuoro, mutta hän puhui omissa nimissään EPPn koordinaattorina. Thank you, Mr. Chairman. Supplementary supervision of... Kiitos puhemies finanssiryhmittymien lisävalvonnan pitäisi huomioida lisäriskit, joita tällaisilla konserneilla ryhmittymillä voi markkinoilla olla. Tämä ei kuitenkaan korvaa jokaisen jäsenvaltion valvontavelvollisuutta. Pankkimarkkinoilla ja pääoma- ja vakuutusmarkkinoilla on oma roolinsa. Näin ollen saamme konsernitasolle valvontaa. Tämä lisävalvonta ei johda lisäbyrokratiaan, kunhan yhteistyötä tehdään äh, kansallisten ja Euroopan viranomaisten välillä. Kiitos. Vă mulțumesc, domnule deputat. Most pedig eh, Szikirszki képviselő úrnak adom át a szót Kesdiájban.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 tarkastusperät ovat hyvät. Me haluamme kaikki, että pääomien säätely on entistä kattavampaa. Meidän on saatava tieto siitä, minkälaisessa tilanteessa työskentelemme, minkälainen yleinen tilanne vallitsee rahoitusmarkkinoilla ja, ja minkä laajuista valvontaa ylipäätään harjoitetaan. Kiitoksia. Catch the Eye menettely on saatettu päätökseen ja pyytäisin komission jäsentä Barnieria puhumaan komission puolesta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kiitokset kaikille puheenvuoron pitäjille. Kaikki olivat suurin piirtein herra Stolojani niin kanssa samalla linjalla. Vielä muutama äh, täsmennys äh, Tämä on varsin kattava kysymys ja niin kuin totesi herra Skinner, me olemme menossa kohti konsoloitua laajempaa, kattavampaa valvontaa. Niin kuin tiedätte, minäkin olin mukana G20-neuvotteluissa. Usein olemme tähän palanneet. Mikään toimija, sektori tai tuote ei saa jäädä sääntelyn ja valvonnan ulkopuolelle ja sen on oltava muutoin myöskin tehokasta ja, ja, ja järkevää, fiksua. Tämä oli siis kohta, joka liittyy globaaliin valvontaan. Yhdysvalloissa asiaa käsiteltiin ja, ja kun nyt sitä tässä jälkeenpäin pohdiskelen, tuossa keskustelussa vallitsi luottamuksen henki, jonkun verran tietysti naiviakin luottamusta ehkä oli, mutta joka tapauksessa myöskin teknisiä kohtia käytiin läpi amerikkalaisten valvontaviranomaisten kanssa. Ja, yhdys, ja sitten vielä substanssista muutama sana. Voin vakuuttaa teidät äh, siitä, että keskustelut ovat äärimmäisen rikkaita, eikä mitään jätetty keskustelujen ulkopuolelle. Ja erityisesti nyt kun puhumme näistä finanssiryhmittymistä siinä yhteydessä äh, kävin keskustelua muun muassa valtionvarainministerin kanssa, yhdysvaltalaisen valtionvarainministerin kanssa ja selvitin hänelle asiaa eurooppalaista merkitystä. Tätä asiaa ei virallisesti transatlanttisissa keskusteluissa käyty, mutta Baselin foorumissa kylläkin asia otettiin esiin. Niin kuin tiedätte, tässä on kuitenkin kyse globaalista toimijoista. Roopolsa puhui myöskin siitä, että saadut tulokset olivat hyviä ja se, että saimme asiat mukaan tekstiin, oli hyvä, hyvä asia. Herra Koltille vielä toteaisin sen verran, että konsolidoitu kokonaisuus kattava valvonta on tärkeää. Ja kuten tiedätte, vuonna 12 2012-2013 asiaa käydään vielä uudemman kerran läpi. Ja, ja jos mahdollista, niin nyt olemme asiaa käsittelemässä vasta ensimmäistä kertaa. Me tulemme valvontapaketin yhteydessä vielä käsittelemään asiaa uudelleen. Tämä koskee erityisesti se Kaudin yhtiöitä. Ja, ja pyrimme ottamaan asian mukaan vielä vakavaraisuus 2 direktiivi uudelleen läpikäynnin yhteydessä. Aion jatkaa tiukkaa keskusteluja, jotta finanssiryhmittymän valvontakysymystä voidaan vielä entisestä vahvistaa ja jotta siitä saadaan mahdollisimman tehokas. Köszönöm szépen, biztos úr, és Kiitos komission jäsen. cuvântul domnul prim ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, I thank you Kiitos. Uh, who raised. Kiitos vielä kerran kaikille puhujille. Te otitte tärkeitä asioita esille. Me kävimme pitkiä keskusteluja kolmikanta neuvottelussa näistä kysymyksistä minun kollegani tekivät tarkistusehdotuksia ja suurin ongelma, mikä meillä oli se, että tästä puuttui vaikutusten arviointi. Me puhumme finanssisektorista. Se on erittäin haavoittuvainen ja totta kai jokainen sääntely on kustannus, joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me teemme tällaisia ehdotuksia toimijoille sektorilla. Minä toivon todellakin, että komissio pystyy ehkä ensi vuonna tekemään uuden direktiiviehdotuksen liittyen lisävalvontaan